kollegansa Potocnikin kohdalla pyrkii myöskin painostamaan niin, että meidän kantamme mukaisesti toimitaan komissiossakin. Kiitoksia. Keskustelu tästä on päättänyt. Äh, päättynyt. Äänestys käydään huomenna kello 12. Seuraavaksi siirrymme eteenpäin esityslaista esityslistallamme komission varapuheenjohtaja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman, jonka aiheena on naisten sukupuolielinten silpominen. Paronitar Ashtonin nimissä puheenvuoron käyttää komission sen Dalli. Olkaa hyvä. Thank you very much, madam. Kiitos puhemies. Parlamentin jäsenet, kaiken Kaikenlainen sukupuolinen väkivalta on ihmisoikeuksien rikkomus ja selkeä este sukupuolten väliselle tasa-arvolle. Naisten sukupuolielinen silpominen on yksi väkivallan muoto, joka kohdistuu naisiin, joka on erityisen mahdotonta hyväksyä. Se on alentavaa, halventavaa, se rikkoo perusoikeuksia, se rikkoo ihmisten oikeutta terveyteen ja myös lasten oikeuksia. Kolme miljoonaa naista ja tyttöä maailmassa kärsii sukupuoli, sukupuolielinten silpomisesta joka vuosi. Puoli miljoonaa eurooppalaista naista on kärsinyt silpomisesta jo tällä hetkellä. Ja monet tuhannet ovat vaarassa. Naisten sukupuolielinten silpominen ei voi saada oikeutusta kulttuurisista tai uskonnollisista perinteistä. Siellä on välittömiä ja myös pitkän aikavälin seurauksia naisten terveydelle ja se voi aiheuttaa myös kuoleman. Komissio on vakuuttunut, että tarvitaan konkreettisia toimisia, toimia, jotta voimme tarttua naisiin kohdistuvan väkivallan ongelmaan. Silpominen on erityinen huolenaiheemme. Komissio on todennut näin jo tasa-arvostrategiassa vuonna 2010-2015. Tietojen kerääminen on valtava haaste. Kollega Vivian Reding on pyytänyt tasa-arvoinstituuttia arvioimaan tiedon vertailukelpoisuutta ja luotettavuutta, jota jäsenvaltiosta saamme – ja tunnistaman tiedon lähteet. Tältä pohjalta virasto esittelee ilmiön yleisyyden ja vaihtelevuuden jäsenvaltioittain. Me saamme 2012 jälkipuoliskolla tämän katsauksen. Katsaus auttaa meitä tekemään informoituja päätöksiä tällä alalla. Komissio on antanut varoja haitallisten käytäntöjen poistamistyöhön. Tukea annetaan myös rajat ylittävien ohjelmien täytäntöönpanoon, ruohonjuuritason ohjelmiin, jotta voidaan kitkeä nämä käytännöt, lisätä tietoisuutta ja muuttaa yhteiskunnallisia asenteita. Vaikkakaan meillä ei ole EU-tason lainsäädäntöä naisten sukupuolintelisen silpomisesta, niin monissa EUn jäsenvaltioissa se on kriminalisoitu, joko erityisen lainsäädännön kautta tai rikoslainsäädännössä muutoin. Monet jäsenvaltiot ovat myös sisällyttäneet ekstraterritoriaalisuusperiaatteen lainsäädäntöönsä ja näin myös silpominen voidaan tehdä rikolliseksi, vaikka se on tapahtunut EUn ulkopuolella. Komissio ryhtyy toimiin rikosoikeuden alalla ja on ehdottanut lainsäädäntöä riko, rikosten uhrien oikeuksien alalla. Tarkoitus on varmistaa, että kaikki uhrit unionissa saavat perusoikeudet ja heitä kohdellaan asianmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Tämä väline pyrkii varmistamaan sen, että uhrien tarpeet arvioidaan yksilökohtaisesti ja kaikista haavoittuvimmat uhrit saavat erityiskohtelua tarpeittensa mukaisesti. Komission ehdotus parlamentin muuttamana huomattavalla tavalla muuttaa ja parantaa naisten tilannetta väkivallan uhreina. EU puuttuu myös naisten sukupuolinen silpomis, silpomisilmiöön ulkopolitiikassaan. Me edistämme naisten oikeuksia ja pyrimme kitkemään haitalliset ilmiöt ja käytännöt. Ulkoasian hallinto systemaattisesti nostaa tämän silpomiskysymyksen esille vuoropuhelussaan AKT-maiden kanssa. Näissä puitteissa Afrikan mailla on tarve varmistaa, että silpominen kielletään oikeudellisesti ja että lainsäädäntö todellakin pannaan täytäntöön. Me tuemme vahvasti YK yleiskokousta ja sen päätöslauselmaa, jolla kielletään sukupuolintelinten silpominen. On oleellista, että ne maat, joissa tätä tapahtuu eniten, erityisesti Afrikassa, omaksuvat tämän päätöslauselman, allekirjoittavat sen. Ulkoasian hallinto valmistelee kampanjaa ihmisoikeus suuntaviivojen puitteissa niin, että kiinnitettäisiin huomiota tarpeeseen ponnistella yhä enemmän tämän käytäntöön poistamiseksi erityisesti Afrikan mantereella. Naisten sukupuolintelin silpominen on äärimmäinen käytäntö, jota ei voida hyväksyä. Komissio on vakuuttunut taistelussaan naisten rinnalla sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella niin, että laadimme lainsäädäntöä, annamme rahoitusta ja käytämme myös muita keinoja. Tuemme muun muassa ruohonjuuritason järjestöjä. Kiitos. Kiitokset teille, hyvä komission jäsen. Ja seuraavaksi ryhmien puheenvuorot. Aloitamme tässä rouva Muscardinista EPPn nimissä puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kyseessä on taistelu, joka menee pidemmälle, kun pyritään sukupuolielinten silpominen naisten ja lasten kohdalla kieltämään. Tämä koskettaa miljoonia naisia ja on tärkeää, että tämä oikeus myöskin toteutetaan ihan samalla lailla eh, kuin kriminalisoidaan muutkin rikokset, niin se pitäisi kriminalisoida. Naisten sukupuolielinten silpominen on yhä laajemmin nähty eh, hyväksikäyttönä ja väärinkäyttönä. Ja jos ajatellaan afrikkalaisia naisia, jotka ovat ryhtyneet taistelemaan tätä vastaan, niin he joutuvat uhanalaisiksi rakenteellisia muutoksia tarvitaan näissä kulttuureissa ja meidän pitää pyrkiä auttamaan näitä naisia. Mutta myöskin unionin maissa suoritetaan salaista silpomista ja jatketaan tätä perinnettä. Jäsenvaltiot eivät saa lakata kriminalisoimasta tätä siksi. 6, 7 ja 8 kohdat tässä päätöslauselmassa ovat tärkeitä. Ja komission pitää puuttua asiaan eikä saa luovuttaa Täytyy taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, täytyy taistella sukupuolielinten silpomista vastaan ja pitää myöskin lasten ja tyttöjen kohdalla puuttua asiaan ähm, siinä kohdin, mitä tapahtuu jäsenvaltioissa ja myöskin kolmansissa maissa. Kuten sanottua, niin kyseessä on naisten se, äh, sukupuolinen riisto ja tämä direktiivi hän hyväksyttiin jo vuonna 2009, joka koskettaa asiaa, mutta täytyy todeta, että tällaisia hirveitä käytäntöjä ei ole kuitenkaan vielä saatu poistettua. Meidän interventiokapasiteettimme ei ole riittävä. Nämä rikokset pitää samalla lailla kaikissa 27 jäsenvaltiossa tuomita. Edustaja Gomes, yksi minuuttia. Naisten sukupuolielinten silpominen on yksi osoitus epätasavarvosta miesten ja naisten välillä, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja naisten oikeuksien loukkaamista. Tätä ei voida millään syyllä perustella. On aivan välttämätöntä taistella naisten sukupuolielinten silpomista vastaan yleisellä ja erityisellä tasolla, eritoten kun ajatellaan yleismallisia maailmallisia ihmisiä ihmisoikeuksien niiden toteutumista. Euroopan unioni, sen jäsenvaltiot ja eri kumppanit voivat esimerkiksi erilaisia koulutusohjelmia rahoittaa ja levittää parhaita käytänteitä niin, että voidaan suojella heikossa asemassa olevia naisia. Tämän lisäksi voidaan, on tärkeää myös kansalaisyhteiskunnan järjestöjä tukea, samoin kuin koulu, erilaisia koulutusyhteisöjä jotka voivat toimia näissä vaarassa olevissa yhteisöissä Euroopan unionissa. Jäsenvaltioiden täytyisi seurata Euroopan parlamentin päätöslauselman suosituksia niin, että ja koko Euroopan unionin ulkopolitiikassa täytyy ottaa huomioon naisten ja tyttöjen tilanne. On välttämätöntä saada liikkeelle tässä kansalliset ja paikalliset alueelliset viranomaiset samoin kuin eri tahot myös kolmansissa maissa ja kumppanimaissa. Gruppo. Kiitoksia. Seuraavaksi alde nimissä edustaja Bilbao. Yksi minuutti. Kiitoksia, rouva puhemies. Naisten sukupuolielinten silpominen on yksi raaimmista ilmiöistä ja osoituksista sukupuolten välisessä epätasa-arvossa. Tässä pidetään kiinni kolmesta pilarista. Ensinnäkin voimankäytöstä, miesten dominoivasta asemasta ja myyttien olemassaolosta ja jatkomisesta. Edelleen näillä argumenteilla perustellaan miesten taholta tällainen väkivalta naisia kohtaan. Meidän lähestymistapamme täytyy keskittyä uhreihin. Kaikkien täytyy hyväksyä se, että pelkästään arvokkuussyistä tällaista silpomista ei enää voi hyväksyä. Tässähän on kysymys miesten epäonnistumisen pelosta. Tämän vuoksi meidän hyvä komissio ja sen täytyy toimia vielä tiukemmin, päättäväisemmin yhdessä tätä ilmiötä vastaan eurooppalaisella tasolla ja antaa oma panoksemme koulutukselle niin, että saadaan tämä kauhistuttava väkivallan muoto juurittua pois. Kiitoksia edustaja Duhon puolitoista minuuttia vihreiden nimissä. Kiitos puhemies Toivottavasti huomenna hyväksymme tämän yksimielisesti tämän päätöslauselman, koska on niin ilmiselvää, mikä tilanne on. Kyse on strategiasta niin, että vetoamme kansainvälisesti naisten sukupuolielinten silpomista vastaan YKssa. Päätöslauselmalla me voimme tukea tätä kansainvälistä strategiaa. Monet naiset ovat sitoutuneet, muun muassa Burkina Fason johtonainen kansainvälisesti on sitoutunut tähän hankkeeseen. Muutkin ovat jo yhtyneet silpomiskieltoon. On tärkeää, että päätöslauselma voi edes auttaa asian etenemistä YKssa. Tämä on merkittävä askel poliittisesti. Välitämme myös merkittävän viestin niin, että kaikilla mahdollisilla tavoilla teemme työtä naisryhmien kanssa. Naisten kanssa, jotka myös tekevät tätä, suorittavat tätä käytäntöä. Tämä ei ole pelkästään miesten tekemä toimenpide. Meidän täytyy tukea myös ohjelmia. Jos me saamme YKlta yleisvaltuutuksen, niin samoin käy muissakin asioissa. Meillä oli maaminakampanja, siinäkin toimittiin tällä tavalla. Jos me haluamme poistaa tämän vitsauksen kaikilta naisilta maailmanlaajuisesti, niin näin pitää toimia. Grazie per... Kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmän nimissä edustaja Janna Kudakis. Yksi minuutti. I am ashamed to say. Olen häpeissäni todetessani, että naisten sukupuolielinten silpomis, silpomistapaukset Lontoon vaalipiirissäni on nousussa. Ja itse Lontoossa tapahtuu myös tällaista silpomista. Olen siis iloinen, että tänään käymme tätä keskustelua, koska silpomista tapahtuu niille naisille, jotka elävät täällä Euroopassa – Sukupuolielinten silpominen on laitonta Isossa Britanniassa ja laki suojelee näitä naisia, vaikka heidät vietäisiin ulkomaille. Kaikkien jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä päättäväisiin toimiin tämän laittoman käytäntö, käytännön torjumiseksi. Meidän täytyy varmistaa se, että Eurooppa tekee kaikkensa turvatakseen naisten ja ö, tyttöjen koskemattomuuden. Ja tällä tavalla voidaan myös asettaa esimerkki kehittyvälle maailmalle. Naisten sukupuolielinten silpominen, siinä on kysymys ennen kaikkea naisten ja tyttöjen oikeuksien polkemisesta. Se on tällä hetkellä kuuma puheenaihe ja toivon, että siitä avoimesti puheuminen lisää myös tiedostamista niin, että voidaan juuria pois tämä kammottava käytäntö. Grazie per il gruppo GUE. Kiitoksia GUE-ryhmän nimissä. Seuraavaksi edustaja Gustafsson, puolitoista minuuttia. Eh, Puhemies, olen hyvin iloinen siitä, kun kollega sanoi, että me voimme nyt huomenna yhdessä sopia tästä päätöslauselmassa niin, että voimme myöskin YK tukea naisten sukupuolien silpomisten kohdalla tukea, koska tämä on uskomattoman törkeää käyttäytymistä naisia kohtaan. Ja sanon, että sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti täytyy käsi kädessä tehdä työtä niin, että kaikilla yhteiskunnan tasoilla saadaan tasa-arvoa naisten kohdalla e, lisättyä. Ja pitää myöskin naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä puolustaa. Naisten pitää itse saada päättää omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan Euroopassa. Se, että osoitettaisiin muutamia ryhmiä, niin se ei ole tärkeää, vaan meidän pitää vahvistaa koko yhteiskunnassa sekä naisten että tyttöjen roolia ja osuutta, mutta meidän täytyy tehdä yhteistyötä naisjärjestöjen ja muiden avaintekijöiden kanssa ja haluaisin sanoa, että tässä päätöslauselmassa meidän pitää vielä pyytää komissiota esittämään EUn strategia naisten väkivallan vastustamisesta – ja meidän pitää ryhtyä tehokkaisiin eh, toimenpiteisiin Euroopassa, jotta pystyisimme torjumaan naisten sukupuolielinten silpomisen Euroopassa. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Matera. Grazie, presidente. Esprimo confi- Kiitos, puhemies. Haluaisin todeta, että äänestän päätöslauselman puolesta, jotta brutaali käytäntö naisten sukupuolielinten silpomisesta saadaan päätettyä. Kyse ei ole siitä, että tällainen barbaarinen naisten kohtelu saadaan lopetetuksi Euroopassa, vaan kyse on myös siitä, että taistellaan erilaisia syrjinnän muotoja, joille naiset edelleenkin altistuvat silpomisella on peruuttamattomia vaikutuksia naisten seksuaaliselle ja mielenterveydelle. Syntyy tulehduksia, altistuu HIV-virukselle, raskaus voi olla vaarassa myöhemmin. Käytetään myös steriloimattomia välineitä ja hyvin alkeellisissa olosuhteissa tehdään nämä toimenpiteet. Kyseessä ovat alle 15-vuotiaat tytöt ja silloin todellakin kyse on myös YK lasten oikeuksien sopimuksen rikkomisesta. Puhemies, toivon, että komissio tunnis, tunnustaa tämän ongelman laajuuden niin, että todella myös riittävät rahoitusvarat tähän löytyvät. Meidän täytyy tiedottaa myös kansalaisyhteiskunnalle asiasta niin, että jäsenvaltiot voivat yhdessä kampanjoida, jotta tämä väkivallan muoto saadaan kitketyksi maailmanlaajuisesti. Kiitoksia edustaja Kaiser. Minuutti. Kiitoksia rouva puhemies. Haluaisin osata kunnioitusta kaikkia niitä naisia ja nuoria tyttöjä kohtaan, jotka ovat kärsineet sukupuolielinten silpomisesta. Mistä tässä nyt on kysymys? Tässä on kysymys klitoriksen leikkaamisesta, leikkaamisesta myös infibulaatiosta ja monista muista julmuuksista, jotka saattavat johtaa hyvin vakavaan arpeutumiseen esimerkiksi vaginan alueella. Tässä jätetään vain aivan pieni reikä vakinan alueelle ja arpeutuminen on hyvin vakavaa jo, nuorilla naisilla ja saattaa mennä joskus kokonainen tunti esimerkiksi virtsaamiseen. Samoin kuukautisten ulosvaluminen on erittäin vaikea. Tämä kaikki on naisille erittäin tuskallista. Minä olen Brysselissä tavannut gynekologeja, jotka ovat nähneet naisia synnytyksessä ja heidän miehensä, heidän aviomiehensä eivät ole halunneet, että tämä infibulaatio synnytystä varten puretaan. Tässä ei ollut kysymys ähm, musliminaisista, vaan tämä on ollut todellakin tuhatvuotinen perinne myös kristittyjen keskuudessa tätä on tapahtunut. Satoja vuosia myöhemmin edelleen hyökätään tällä tavalla naisten oikeuksia ja naisten vapauksia vastaan. Ja mukana on samanlainen patriarkaalinen julma järjestelmä ja uskonnollinen pimeä maailma. Minä haluaisin todellakin kiittää komissiota siitä, että se on antanut tämän julkilausuman. Wikström per un minuto. Kiitoksia kollega Wikström, yksi minuuttia. Naisten sukupuolien silpominen on niin hirveä teko, että ei oikein ole sanoja ja tämä koskettaa kolmea miljoonaa naista joka vuosi. Eli se merkitsee 800 naista joka päivä tai 240 naista nyt joka tunti tai sitten viittä naista nyt tämän minuutin aikana, kun minulla on puheenvuoro. On kauheata ajatella, mitä tuskaa tästä aiheutuu. 180 000 tyttöä Euroopassa on riskissä joutua tämän barbarisen teon kohteeksi. Nyt on maailmanlaajuisesti ryhdyttävä vastustamaan naisten sukupuolielinten silpomista. Tähän, tämän pitää olla ulkopoliittisen, ulkopoliittisissa prioriteeteissa numero yksi ihmisoikeuksien kohdalla. Ja se on myöskin tämän päätöslauselman tarkoitus. Me monet, jotka olimme tässä mukana, niin me kuvasimme tätä myöskin tällä sukupuolimonologilla, vaginamonologilla. Ja ideologiasta riippumatta on aika nyt asettaa loppu, tai lopettaa tämä barbarinen toiminta. Grazie, la paro- Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Kirniinsen, yksi minuutti. Sallikaa minun puhua henkilökohtaisista kokemuksistani tässä kysymyksessä, kun olen tehnyt yhteistyötä hajautetusti. Olen kohdannut järjestöjä Afrikassa ja olen kohdannut naisten sukupuolintelinten silpomisen ilmiönä, josta De Keiserkin puhui. Päätöslauselmassa korostetaan tarvetta tukea paikallisviranomaisia ja kansalaisjärjestöjä, ottaa huomioon paikallinen realiteetti joka on oleellista, kun taistelemme tätä ilmettä vastaan. Kaikissa ohjelmissa, joissa pyrimme vastustamaan sukupuolielinten silpomista, pitää pitää mielessä, että kyseessä on myös ammatillinen toiminta, usein ainut tulon lähde. Tiedän kokemuksesta, että nämä naiset ovat aivan valmiita hylkäämään tämän käytännön, jos heille ehdotetaan jonkinlaista muuta ammattitoimintaa. Olen voinut kuulla oma, omassa kokemuksessani tällaisia kertomuksia. Me lähetämme valtuuskuntia kolmansiin maihin. Niiden täytyy olla tasa-arvoisia, koska tämä on paras tapa korostaa naisten ja miesten tasa-arvon tärkeyttä. Grazie la parola al... Kiitoksia seuraavaksi edustaja McClarkin. Yksi minuutti. As a young woman, I read... Nuorena naisena luin kauhulla Forest Deerin kokemuksista naisten sukupuolielinten silpomisesta. Tämä ei ollut asia, josta olin, olisin kuullut aikaisemmin ja minä itkin silloin hänen rohkeutensa ja tahtonsa puhua tätä brutaalista käytäntöä vastaan ansaitsee kaiken ihailumme. Tämä tuo esille miljoonien maailman naisten kärsimyksen, naisten, jotka ovat kärsineet tästä käytännöstä. Naisten sukupuolielinten silpominen tunnetaan myös yhdistyneessä kuningaskunnassa, jo noin 100 000 naista joutuu laittomasti tämän silpomisen uhriksi. Jotkut uhreista ovat jopa alle 10-vuotiaita. On tärkeää, että Euroopan parlamentti puhuu kaikkien tämän barbarisen ilmiön uhrien puolesta. Uhrien, jotka kärsivät loppuelämänsä niin fyysisesti kuin henkisestikin. Tämä käsittämätön kärsimys ei pelkästään ö, tuhoa ihmiselimiä, vaan siinä loukataan e, elämiä, vaan tällä loukataan myös lasten oikeuksia. Meidän täytyy tältä kammottavalta rikokselta suojella naisia ja tyttöjä. Parolalla kollega. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Pietikäinen puolitoista minuuttia. Women's rights are human rights. Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Niitä täytyy kunnioittaa kaikilla elämän aloilla oikeudellisen suojan ja varmuuden kautta. Ne eivät ole alisteisia henkilökohtaisille uskomuksille ja haluanko minä kunnioittaa näitä oikeuksia vai en. Ne ovat universaalia oikeuksia, ne kuuluvat kaikille naisille, jokaiselle naiselle ja jokaiselle lapselle. Ne eivät ole myöskään alisteisia toissijaisuusperiaatteelle. Ei ole jäsenvaltioiden asia päättää, miten ne kohtelevat väestöään. Yksi raakalaismaisimmista rikoksista naisia kohtaan on naisten sukupuolielinten silpominen. Siinähän nimenomaan puututaan naiseuden ytimeen. Tämä koskettaa myös tyttöjä ja lapsia. Siinä evätään heidän koskemattomuutensa ja seksuaalinen olemassaolonsa. Naisilla ja tytöillä on oikeus itsenäisyyteen. Heillä on oikeus omiin mielipiteisiinsä. Heillä on oikeus päättää omasta vartalostaan ja tehdä omat elämän valintansa, ovatpa ne mitä tahansa. Euroopan unionin toimielinten on toimittava. Komission, parlamentin ja erityisesti jäsenvaltioiden on toimittava sisäisesti EU:ssa ja monenvälisesti meidän on toimittava YK yleiskokouksen kautta, jotta saamme päätöslauselman 67. yleiskokouksessa. Nyt on jo aika. Grazie, la parola alla... Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Guillaume. Äh, yksi minuutti. Merci, madame la Kiitoksia, rouva puhemies. Olen yhtä mieltä kollegojen kanssa. Haluan vahvasti antaa tukeni sille, että vihdoinkin saadaan lopetettua naisten sukupuolielinten silpomiskäytäntö. Meidän ei pidä myöskään unohtaa sitä, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu, ja meidän täytyy muistuttaa näistä seuraamuksista. Näinhän haluaisin puuttua erääseen lisäseikkaan sen lisäksi, mitä kollegat ovat tuoneet esille. Noin 500 000 naista ja tyttöä kärsivät, ovat kärsineet silpomisesta ja 80 000 naista ja lasta on vaarassa joka vuosi. Nainen tai tyttö voi pyytää turvapaikkaa sukupuolielinten silpomisen perusteella. Tietyissä eurooppalaisissa jäsenvaltioissa joskus varsin rajallisesti tulkitaan turvapaikkahakemussäännöstä. Jäsenvaltioiden täyttää, täytyy täyttää omat velvoitteensa. Meidän täytyy kaikkien olla yhdessä taistelemassa tätä ö, vielä rankaisematonta käytäntöä vastaan. Kiitos. Grazie. La parola. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Jimenez. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Siitä lähtien, kun olen, tulin mukaan tänne Euroopan parlamenttiin, olen aina puhunut naisten suokupuolielinten silpomista vastaan. Tästä käytännöstä kärsii maailmassa miljoonat naiset ja lapset, 70 miljoonaa, toistan 70 miljoonaa. Tämä on aivan kestämätön luku, kun ajatellaan tämän käytännön järkyttäviä seuraamuksia. Tällä on erilaisia terveydellisiä psykologisia, uskonnollisia perusteluja, mutta ne ovat kaikki vääriä. 14-vuotiaat lapset, jopa yksi vuotiaalle tämä voidaan tehdä ja tämä johtaa kuolemaan traagisella tavalla. Ja tällä voi olla myös vahvoja elinikäisiä psykologisia vaikutuksia. Meidän täytyy yhdistää voimamme, jotta me voimme lopullisesti torjua tämän ihmisoikeuksien loukkaamismuodon käytännön, tässä on kysymys pahoinpitelystä ja kidutuksesta tyttöjä kohtaan, naisia kohtaan. Tätä, tämä käytäntö on voimassa myös Euroopassa ja meidän täytyy ryhtyä kaikkiin mahdollisiin ennaltaehkäiseviin toimiin ja hyödyntää sitä, mitä me jo on. Täytyy pystyä Euroopassa taistelemaan ja välttämään silpomista ja rankaisemaan niitä, jotka toteuttavat tätä. Euroopan täytyy puhua yhdellä yhteisellä äänellä, kun taistelemme tätä ilmiötä vastaan omalla mantereellamme. Pyydän kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisjärjestöjä olemaan vahvasti mukana ennaltaehkäisevässä koulutustyössä. Tietä on vielä kuljettavana, mutta meitä on paljon, jotka emme pysähdy koska me olemme tämän velkaa 70 miljoonalle silvotulle naiselle ja tytölle. Man peru minuut. Kiitoksia. Yksi minuutti edustaja Cashman. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Voin yhtyä jo sanottuun. Naisten sukupuolinteiden silpominen on ihmisoikeus, lasten oikeuksien ja naisten oikeuksien rikkomus. Siihen voidaan puuttua vain, jos me tunnustamme naisten holistiset oikeudet. Kyllä, mukaan luettuna seksuaali- ja lisääntymisoikeudet. Naisella on oikeus päättää, mitä hän tekee omalla ruumiillaan. Puhemies, minäkin olen todistanut niitä vaikutuksia naisen, joka on joutunut kokemaan sukupuolielinten silpominen. Tämä on raakalaismaista, sitä ei voida puolustella. Mikään kulttuuri tai uskonto ei voi puolustaa tällaista käytäntöä. Olen tyytyväinen, että YK on yleiskokous harkitsee 67. istunnossaan sitä, että käsitellään tätä äärimmäisen tärkeää aihetta. Ja olen tyytyväinen, että myös Afrikkaryhmä on johdossa tässä asiassa. Ei tämä kuitenkaan koske pelkästään Afrikkaa. Tätä tapahtuu myös Euroopassa, niin kuin aiemmin todettiin. 500 000 naista elää silpomisen seuraamusten kanssa. Ja 180 000 on edelleenkin vaarassa. Ajatelkaa näitä 180 000 vaarassa olevaa naista ja nuorta tyttöä. Se on häpeä meille kaikille. Grazie. Ora...

Joten edustaja Kadebach seuraavana. Uh, als die Wüstenblume erschien im Jahr 1980, kun vanhin tyttäreni oli 14-vuotias, niin silloin luin kirjan Aavikokukka. Ja silloin kun eh, totesin, tai luin sen, niin minä ajattelin, että se on jotakin, jota tehdään tehtiin keskiajalla, enkä pystynyt ymmärtämään, että sitä tapahtuu nykyisin. Ja en usko vieläkään, että tätä tapahtuu, tai pystyisi uskomaan, että sitä tapahtuu meidän parissamme, että se koskettaa monta tuhatta naista. Ja tänä päivänä minun nuorin tyttäreni on 15-vuotias ja minä olen iloinen siitä, että tämä ei kosketa häntä, mutta minä uskon, että meitä vaaditaan, kun me tiedämme, mitä tapahtuu, niin meidän pitää eh, valistaa ihmisiä ja valistaa siitä, että kyseessä ei ole uskonnollinen käytänne, käytänne vaan että kyseessä on eh, pitäisi olla nollatoleranssi. Tämä on myöskin fyysinen ja psyykkinen uhka. Ja meidän täytyy myöskin kyseessä olevien naisten stigmatisointia vastustaa. Jos puhutaan uhreista, niin silloin meidän täytyy huolehtia myöskin siitä, että tämä barbarinen käytäntö loppuu. Edustaja Tarapello. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Puhemies, komission jäsen. Liian monet tytöt ja naiset edelleenkin kärsivät silpomisesta. 180 000 on esitetty arviona ja joka vuosi 300 000 joutuu uhriksi. Usein kyseessä ovat 4-14-vuotiaat nuoret ja lapset tietyissä Afrikan maissa, jopa alle vuosikkaille tämä tehdään. Naiset ja lapset, heillä on oikeuksia ympäri maailman ei pelkästään Euroopassa. Myös Euroopassa sadat tuhannet naiset ovat tästä kärsineet ja sillä on fysiologisia vaikutuksia ja myös mielenterveysvaikutuksia. Tällainen raakalaismainen teko riistää ihmisten perusoikeudet ja oikeuden määrätä omasta ruumiista. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme auttaa kaikkia maita tämän väkivallan muodon kitkemiseksi. Ja erityisesti täytyy tukea yrity- yhdistyksiä, jotka taistelevat ilmiötä vastaan. Kill Nielsen puhui tästä ja Jimenez niin ikään. Kiitos. Grazie. Onorevole... Kiitoksia seuraavaksi edustaja Ragnar. Kiitos, Sari. Luvut ovat pelottavia. Ei voi ymmärtää, että 155 miljoonaa naista on maailmanlaajuisesti silvottu. Meidän täytyy Euroopan unionissa huolehtia siitä, että luodaan tietoisuutta siitä, että lopetetaan tällainen käytäntö. Ja meidän täytyy erityisesti panostaa sen puolesta, että kolmansissa maissa eh, naisten sukupuolielinten silpominen kielletään ja että luodaan tietoisuutta siitä, kuinka mm, ihmisen arvon vastaista tämä on. Eh, ja pitää antaa myöskin riittävästi psyykkistä ja lääke, eh, lää, hoitoa. Ja täytyy huolehtia siitä, että eh, tämän tekijöille annetaan myöskin vankeusrangaistukset. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Costello. Thank you, Chair. Commissioner. FG. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission edustaja. Naisten sukupuolielinten silpominen on vaarallinen käytäntö. Siinä ö, loukataan naisten arvokkuutta ja lisääntymis- ja seksuaalisia oikeuksia. Irlannissa äskettäin hyväksyttiin lainsäädäntö huhtikuussa tänä vuonna, jossa tehdään laittomaksi naisten sukupuolielinten silpominen, samoin kuin avustaminen myös jopa Irlannin ulkopuolella. Kampanjan lainsäädännön täytäntöönpanoksi sitä ovat johtaneet nuor, nuorten naisten ryhmä. He ovat järjestäneet esimerkiksi muotinäytöksiä tiedotuksen edistämiseksi Irlannissa. Irlannissa on vaadittu tietojen keräämistä ja terveyden terveysalan työntekijöiden kouluttamista. Tämä on äärimmäisen tärkeää eritoten sairaaloissa. Tämän lisäksi myös oikeusviranomaisia ja poliisiviranomaisia on koulutettu. Toivottavasti myös rajat ylittävästi voidaan jotakin näitä hankkeita rahoittaa. Tässä on mainittu myös uhriet, uhrit ja direktiivi tästä. Onko tässä direktiivissä erityismainintaa naisten sukupuolielinten silpomisesta kärsineistä uhreista? Tämä olisi äärimmäisen tärkeää. Olen iloinen siitä, että silpomiskysymys otetaan esille eri kehitysmaiden kanssa. Tämä on oikein hyvä kehityskulku. Kiitos. Grazie, onorevole Rossi. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Rossi puhemies vuodesta kaksituhatta kymmenen kun komissio lupasi että se hyväksyy strategian naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi emme ole saaneet johdonmukaista lähestymistapaa silpomisen kitkemiseksi. Meillä on edelleenkin satoja tuhansia tyttöjä ja naisia Euroopassa, jotka ovat silpomisen uhreja ja useat ovat vaarassa. Kyseessä ovat nuoret tytöt ikäluokassa 4-14 Eritreassa, Jemenissä ja Malissa usein äh, tämä tehdään tämä silpominen alle vuoden ikäisille, jopa vastasyntyneille. Kyseessä on naisten oikeuksien rikkomus ja minun mielestäni kyseessä pitäisi olla rikos ihmis- ihmisyyttä vastaan Vetoankin Euroopan unionin, jotta ryhdytään kaikkiin toimiin niitä maita vastaan, jotka edelleenkin hyväksyvät tämän käytännön. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Sinclair. Thank you, uh, madam. Kiitoksia rouva puhemies. Minä olen iloinen kaikista sellaisista toimista, joilla voidaan vastustaa silpomista. 150 miljoonaa naista on kärsinyt tästä silpomisesta kun heitä on valmisteltu tulevaa aviomiestänsä varten. Joissakin maissa naiset eivät voi mennä naimisiin, jos heitä ei ole ympäri leikattu. Jopa alle kolmivuotiaat tytöt ovat joutuneet silpomisen uhriksi. Jäsenvaltioiden täytyy tarttua ja ottaa johtajuus käsiinsä, kun torjutaan naisten sukupuolielinten silpomista. Tarvitaan vahvempaa lainsäädäntöä. Kun annetaan kehitysapua, täytyy lähettää samalla selvä viesti ja ennakkoehtona pitää sitä, että tämä käytäntö loppuu. Joissakin maissa on ryhdytty toimiin, on esimerkiksi viikonpituisia tiedotuskampanjoita, joilla on viety viestiä eteenpäin on myös parannettu nuorten naisten ja tyttöjen terveyskysymyksiä. Meidän täytyy kaikkien todella tehdä kaikkemme, jotta päästään eroon tästä kammottavasta käytännöstä. Grazie. Ora la parola al... Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Dali, olkaa hyvä. Thank you for this discussion. Kiitos tästä keskustelusta. 2000-luvulla miljoonat naiset ja tytöt edelleenkin joka vuosi kärsivät sukupuolielinten silpomisesta. He kärsivät vammoistaan ja heidän lapsuutensa on vaarassa. EU jatkossakin kampanjoi naisten voimaannuttamisen puolesta, jotta voimme taistella sukupuolielinten silpomista vastaan. Me tuemme aloitteita perinnekäytäntöjä vastaan. Heinäkuun loppuun mennessä ulkoasian neuvoston oletetaan hyväksyvän EUn toimintaohjelman ihmisoikeuden demokratian edistämiseksi. Tässä naisten sukupuolinten silpominen on yksi keskeisistä kysymyksistä. Olemme voineet rahoittaa huomattavan määrän merkittäviä hankkeita köyhimmissä maissa. Noin 50 miljoonaa euroa on myönnetty äitiysterveyden parantamiseksi hankkeisiin, joissa puututaan nimenomaan terveysongelmiin. Uskon, että kollegat, jotka tekevät teidän kanssanne yhteistyötä, varmasti ottavat esille aiheen. Grazie, komissario. Kiitokset teille, hyvä komission jäsen. Olemme nyt päässeet tämän keskustelun loppuun. Äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivin. Seuraava